ja Äänestin budjettia vastaan tänään, koska se ehdottaa kasvua EUn kuluihin 6,8 prosenttia. Joten EU vaatii tällaista suurta nostoa, mitä tahansa nostoa on vastakkaisia vaikutuksia asettava. Miten muu, siis vaikka ajatella, miten paremmin voitaisiin vieraannuttaa äänestäjät ulkossa ja muualla. Miksi Euroopan pitäisi saada enemmän rahaa, kun melkein kaikki muut julkiset palvelut saavat vähemmän? miksi EU luennoi Kreikalle, että sen pitää vähentää kulutusta, no, käskee Irlantia nostamaan veroja ja sitten vaatii enemmän rahaa itselleen aikana. Se, tällaisen aikana se on tekopyhää, jos EU haluaa lisää. Tuen täysin David Cameronin pyrkimyksiä jäädyttää eurohan käyttöä. Hänellä on paljon parempi tatsi kansalaisiin kuin tässä eh, tuhlailevassa parlamentissa. George Lyon seuraavaksi. Where's George Lyon? Missä George Lyon on? Left. olla lähtenyt. Herra Zanikki. Grazie. Kiitos puhemies. Jotta pääsisimme äh, eroon äh, kriisistä. Äh, otimme käyttöön äh, tiukat äh, rahoitussäännöt, mutta se ei ole kuitenkaan toiminut. Herra Lavia esittänyt asiaa uudessa valossa. Siinä keskitytään valintoihin, jotka yrit, pyrkivät muun muassa lisäämään työpaikkoja eri jäsenmaissa ja parantamaan muutenkin kansalaisten tilannetta. Ja tästä syystä äänestin esityksen puolesta. Herra Kiitoksia parlamentaarikkojen täytyy toimia vaalipiirin etujen mukaisesti. Luottamus Euroopan unionissa on nyt kaikkein alhaisimmillaan. Eurostatin mukaisesti vain yksi kolmannes kansalaisista on, on positiivisesti suhtautunut EU-hun. Minun maassani EUta nähdään hyvin kaukaisena jos, meidän, jos me haluamme parantaa uskottavuuttamme, meidän täytyy vähentää liikaa kulutusta. Äh, tämä 7 prosentin kasvattaminen äh, on kyllä minun äh, vaalipiirin äänestäjillenne loukkaus neuvoston kolmen prosentin ehdotus on hyväksyttävämpi. Joten miksi tämä talo on äänestänyt komission epärealististen vaatimusten mukaisesti. Ehkäpä komissio tulee törsäämään joka tapauksessa. Komissio vaati hiljattain 10 miljardin lisäystä 2012 budjettiin verrattuna ja tämä on aivan hirvittävää. Meidän täytyy lähettää komission suuntaan vahva viesti, että se ei voi enää törsätä kansalaisten verorahoja. E Puhemies, kiitokset. Haluan esittää kiitokset eh, eh, kollegoita Vogan ja Lavia. He ovat eh, työstäneet vuoden 2013 yleistä talousarviota varsin menestyksekkäästi. Euroopan parlamentin ehdotus Erasmus-vaihdosta on johtanut tilanteeseen, jossa yli kaksi miljoonaa Opiskelija on pystynyt tutustumaan opiskeluoloihin ja työllisyystilanteeseen vuoden 1987 äh, jälkeen. Euroopan parlamentti lisäsi talousarvioon äh, varoja Erasmus-hankkeen ylläpitoa äh, silmällä pitäen, koska nuoret ovat tärkeässä tilanteessa. Heitä ei voida asettaa maksumiehen asemaan nyt talouskriisin pyörteissä. Nuoret kuitenkin edustavat 25 prosenttia unionin kansalaisista. Herra Antoni Otsi seuraavana. Kiitos puhemies. Haluaisin esittää kiitokset herra Lavian äh, tekemästä työstä, jossa käsitellään ensi vuoden yleistä talousarviota. Tehtävä äh, on äh, ollut todella hankala, varsinkin noin kun jäsenmaat ja Euroopan parlamentti näyttivät olevan varsin etälä toisistaan kannoissaan. Kuitenkin kriisitilanteessa jonkunlainen ratkaisu oli löydettävä ja edustajat Vokam äh, ja Lavia onnistuivat äh, tässä äh, olemalla aloitteellisia. On äärimmäisen tärkeää, että ympäristö- ja energiapilottihankkeista ei luovutettu ja Euroopan parlamentin työ tässä hengessä oli äärimmäisen tärkeää. Olenkin tukenut koko esitystä muun muassa tästä syystä. Herra Tanok. Görling oli seuraavana. Se me, Mr. President. Minäkö? Ah, sorry, okei. Okay. Ei voida hyväksyä sitä, että kun on budjettikuria kaikkialla Euroopassa, niin Euroopan pitäisi 2013 budjettia se kolmella prosentilla joka luku lyö inflaation. Parlamentti ehdottaa 6 prosentin hämmästyttävää nousua. Pitäisi, pitää katsoa ja 83 miljardia puntaa täytyy leikata Englannissa ja muidenkin täytyy vähentää budjettia jopa 40 90 prosenttia. Mitä hyvää syytä, miksi EU pitäisi olla poikkeus tästä kylmästä realiteeteista globaalissa kulukriisissä ja jälleen kerran tämä organisaatio on vaarassa, Ja sitä pidetään eurooppalaisen julkisuuden keskuudessa kun on äh, kivuliaita leikkausprosesseja, niin ei ymmärretä kansalaisten arkipäivä EU on kallis yritys ja siinä varoitetaan paljon rahaa, mutta jos se haluaa pitää luottamusta kansalaisten keskuudessa, sen täytyy kristää kuten muidenkin. Thank you, Peter Jaa. Peter Jaa, olkaa hyvä. Ja, vielen danke. Niin paljon kiitoksia puhemies. Minä Haluan kiittää esittelijää hyvin paljon tästä mietinnöstä. Mielestäni hän myöskin löysi hyvän kompromissin ja uskon, että talousarvio 2013 on äh, suuren yleisön mielenkiinnon kohteena viime Tämähän on viimeinen vuosi seitsemän vuotisen äh, rahoitusbudjetin osalta ja tästä syystä jäsenvaltiot äh, eivät toisinaan ole kovinkaan oikeudenmukaisia EUn kanssa viime vuonna. Esimerkiksi tuli uusia hankkeita ja nekin täytyy vielä loppurahoittaa. Ja ne olivat samoja jäsenvaltioita, jotka saivat rahaa takaisin ja sitten vuonna 2013 totta kai budjettikurista täytyy pitää kiinni niiden mielestä. Meidän pitäisi selkeästi toimia oikeudenmukaisesti tässä keskenämme. Suurin rahasumma, mitä EU myöntää, on talouden ja innovaatioiden kasvattamiseksi. Eli tämä on hyvin sijoitettua rahaa, joten toivon, että tässä myöskin toimittaisiin oikeudenmukaisesti toisiin nähden. Kiitos. Bilan. Herra Bielan. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun val- valiokuntani, sisämarkkinavaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että täytyy vähentää ulkoisen henkilökunnan kustannuksia meidän mielestämme sen budjetin ei pitäisi ylittää 10 prosenttia kokonaishenkilökustannuksesta. Olen myös sitä mieltä, että meidän täytyisi tässä yhteydessä keskittyä siihen, että informaatio- ja infrastruktuuria täytyy kehittää koko ajan niin, että kansalaiset voisivat hoitaa yhä useampia asioita verkon välityksellä. Tähän liittyy muun muassa Solvit-järjestelmä, joka on tehokas mekanismi ratkaista riitoja tuomioistuinten ulkopuolella. Siinä tarvitaan kuitenkin sitä, että sitä tuetaan yritysten keskuudessa myöskin, että sen tukitehtävää korostetaan sisämarkkinoilla. Äänestin vastaan, koska mielestäni tärkeää Joten tässä on tärkeitä elementtejä talouspolitiikan kannalta. Mr. Messerschmidt. Herra Messerschmidt. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Minä uskon, että ei ole olemassa mitään, mikä tekee selvemmäksi Euroopan parlamentin vieraantumisen todellisuudesta kuin tämä äänestys tästä talousarvesta, jonka juuri näimme. Kaikki EUn jäsenvaltiot joutuvat tekemään leikkauksia. Tilintarkastustuomioistuin on jälleen kerran todennut, että verorahoja ei voi käyttää tällä tavoin, mutta kuitenkin tosiasia on se, että petoksia tapahtuu Euroopan tasolla, joten tilannehan se, että suuri enemmistö täällä parlamentissa ei halua tässä inflaation mukaista budjettia, vaan tässä on tarkoitus kasvattaa erittäin paljon, jopa 7 prosentilla, joten tämä otetaan aina esille, kun puhutaan EU-ssa missä tahansa ympyröissä. Ja tässä tehdään hyvin selvästi se, että tässä nyt vaaditaan entistä enemmän rahaa vain.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 toivoisin, että Euroopan äh, parlamentti ottaisi lukuun myöskin äh, eri jäsenmaiden äh, budjetit vuodelle 2013. Ne nimittäin liittyvät selkeästi myöskin unionin talousarvioon. Euroopan parlamentin on luonnollisesti myöskin pyrittävä tekemään itse säästöjä. Talousarvion äh, kautta on mahdollista lisätä kasvua ja kohesiota Euroopan unionissa, äh, mutta äh, meidän on panostettava entistä enemmän innovointiin, kilpailukykyyn ja tätä kautta saatava aikaiseksi kasvua. Romaniassa ainakin näihin asioihin kiinnitetään huomiota, kuten myöskin maatalouskysymyksiin. Herra Deva, olkaa hyvä. Mielestäni ei voida hyväksyä, että EU pyytää 7 prosentin kasvua, kun minun vaalipiirini Lounais-Englannissa täytyy kiristää vyötä ja elää suusäkkiä myöden. Se, miksi halusin tässä nyt nostaa pitämään puheenvuoron, oli oikein komission puheenjohtajan älykäs puhe, joka näytti syyttävän kansallisia parlamentteja ja hallituksia nykyisistä ongelmista eikä Euroopan unionia mitä hän unohti mainita. se, kun euroalue perustettiin, niin Euroopan komissio sillä annettiin tehtäväksi valvoa ja seurata varankäyttöä jäsenvaltioissa. Ja kolmen prosentin raja vajeelle on rikottu kautta EUn ja komissio ei tehnyt yhtään mitään sille. Kolme prosenttia ja, kuusi, ja 60 prosenttia sitten niitä ylen katsottiin, kun euroalue perustettiin. Se oli komission laiminlyönti. I'm assuming you don't want to speak on the burger. Ilmeisesti ette halua Kalfin burger-mietinnöstä, vai haluaisitteko? Siitäkin haluatte. Okei, okay. no nouskaa ylös sitten uudestaan minuutti. No, on, this is on the interim report. Tämä on burger Kalfin mietinnöstä, monivuotiset rahoituspuitteet. Thank Kiitoksia puhemies. Tässä mietinnössä minä äänestin ryhmäni kanssa. Paitsi siinä oli muutama poikkeus, joka liittyi kansainväliseen kehitykseen, koska en usko, että vaikka meillä onkin ongelmia, meidän ei tulisi kuitenkaan rangaista niitä, jotka ovat niin tiukoilla että elämän laatu, mitä meillä täällä Euroopassa on, on aivan täyttä luksusta verrattuna näiden henkilöiden eh, ihmisten elämään. Ja kun ajatellaan näitä köyhyysohjelmia ja muita ohjelmia, joista me olisimme, tai joihin me olisimme tehneet leikkauksia, niin äänestin näissä eri tavoin kuin ryhmäni, koska uskon, että on äärimmäisen tärkeää linkittää meidän hyvinvointimme muidenkin hyvinvointiin, jotka elävät hyvin niukoissa olosuhteissa ja sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät ole yhtä hyvät kuin joissa itse elämme. Zanicki. Rova Grazie. Kiitos puhemies. Taloudellinen ja sosiaalinen viitekehys, jota käsitellään myöskin monivuotisessa rahoituskehyksessä, joka koskee kautta 2014 ja 2020. Tilanne on varsin monimutkainen, koska taloudellinen tilanne eri jäsenmaissa ja niiden mahdolliset rahoituslähteet poikkeavat varsin paljon toisistaan. Meidän olisi mietittävä nyt veromaksajien tilannetta, nuorten parempaa tulevaisuutta ja siksi olisi syytä tukea konkreettisempia investointeja nimenomaan kehitys- ja koulutusalalla. Thank you. Vanakudakis. Aiemmin tässä, kun Margaret Thatcher juhli 87 syntymäpäivään. Se ei ole varmaa, että tämä talo on samaa mieltä, kun lähdetään mitä lämpimämmät onnittelut. Rova Thatcher taisteli kovasti saadakseen jäsenmaksualennuksen 84 Britannialle, kun rautakansleri, anteeksi rauta, lady, tämän tekin hän sanoi, että tietysti haluaisin 100 prosenttia, mutta täytyy tietysti olla järkevä kumppani. UK edelleen on järkevä kumppani. Mutta ehdotus tässä mietinnössä, että jäsenmaksualennus lopetetaan, sitä ei voida hyväksyä. David Cameron ja Margaret Thatcher haluavat hahmotella budjettineuvotteluja sillä tavalla, jotka olisivat hyvät UKlle ja hyvät Euroopalle. Minkä vuoksi brittikonservatiivit vaativat jäädytystä eurohan käyttöön? Tämä on järkevä lähestymistapa. En ymmärrä, miten komissio voi jatkaa sitä, että se vaatii kasvua omaan budjettiinsa samaan aikaan, kun se pakottaa jäsenvaltioille kiristystoimia. Aiempana liikennaisena tiedän, että kaikkiin budjetteihin voidaan tehdä vähennyksiä. Kansalaiset ansaitsevat ne ja komission täytyy kuunnella heidän vaatimuksiaan. Thank you very much indeed. Um... Kiitos. Ja sen jälkeen on Angelilli. Presidente. Kiitos puhemies. Kriisi aikana, kun jäsenmaat pyrkivät itse kiristämään vyötä ja tekemään säästöjä, meidän on myöskin pyrittävä keskittymään työllisyyskasvu ja kehitysseikkoihin ja olennaiseen. Niin sanottu sovittu todellisten vähennysten järjestelmä budjetissa, jossa kuitenkin joitakin maita käsitellään toisin kuin muita. Ajattelen nyt tässä ennen kaikkea Englantia. Kyseessä on 97 miljardin vara, ra, rahoitus. Näin ollen mielestäni ei voida hyväksyä eriarvoista tilannetta – Ainakaan Italia maana ei pysty hyväksymään tällaista tilannetta, jossa vuonna 2010 esimerkiksi päädyttiin lopulta kuuden miljardin säästö, joka meni toisen maan kontolle. Eli tämä asia saatava järjestykseen, kuten myöskin toimipaikkakysymykset. Kiitoksia. Keskipiten aikavälin rahoituskehys Äh, ei olisi voinut tulla herkempänä ajankohtana. Jokainen jäsenvaltio tekee leikkauksia paikallisessa ja kansallisessa mm, kulutuksessaan ja, ja myöskin EUssa täytyisi tehdä samalla tavoin. Meillä on liian vähän rahaa. Kaikki eurot, kruunut, punnat, kaikki täytyy äh, tässä pyrkiä säästämään Minun alueellani nämä EUn rahoittamat hankkeet kyllä näyttävät aina hyviltä tutkimukseen ja niin poispäin, mutta byrokraattinen totuus on se, että nämä hankkeet usein maksavat paljon ja niitä voitaisiin rahoittaa paremmin kansallisten ohjelmien kautta. En nyt halua, haluan että tarkistetaan perustavanlaatuisesti, miten liika törsäys saadaan kuriin, ja se täytyy lähteä täältä. Meidän täytyy katsoa hyötyjä ja että meillä on kaikille samat säännöt. Ja sitten haluan myöskin kirjallisena tietää sen, että EU rahoittaa ainoastaan sellaisia hankkeita, joissa on lisäarvoa. Esimerkiksi sellaiset, missä sijoittaminen todellakin kasvattaa tai parantaa kasvua ja työpaikkoja. Kiitoksia, herra Antoni otti Puhemies, eh, on muistettava, että eh, neuvottelut, jotka koskivat eh, monivuotista rahoituskehystä 2020 jaksolle, toteutettiin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa – Euroopan unionin pitäisi nyt painottaa Euroopan unionin kansalaisten tilannetta, nähtävä heidät ei pelkästään varojen lähteenä, vaan myöskin niiden käytön kohteena. E, mielestäni budjettien ristiriita on kasvanut entisestään unionin ja kansallisten jäsenvaiden välillä. Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen tilanne on muuttunut Samoin myöskin neuvoston käyttöön käyttöönottava poliittinen lähestymistapa on muuttanut tilannetta. Siksi olisi keskityttävä kompromissin saamiseen, aikaansaamiseen sekä kansalaisten huomioon ottamiseen. Rova Costello, olkaa hyvä. Thank you, Chair. The EU's multi-annual budget. Kiitoksia. Monivuotinen EUn budjetti täytyy käyttää hyvin. Me emme muuten kykenee saavuttamaan niitä tavoitteita, joita esimerkiksi EU 2020-strategiassa halutaan toteuttaa. Me, meidän täytyy parantaa kasvua ja työllisyyttä EU:ssa. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että talousarvioita pitäisi jäädyttää, niin niiden, heidän täytyy kertoa, että millaisiin toimiin he ryhtyisivät. 25 prosenttia kohesiorahastosta pitäisi allokoida sosiaalirahastolle. Näin voitaisiin yhteisrahoittaa esimerkiksi nuorisovakuutta. Ja Irlannin hallitus priorisoi myöskin tätä oman puheenjohtajuutensa aikana. Minä uskon, että EUn pitää käsitellä myöskin omia tulojaan ja tässä pitäisi saada myöskin aikaiseksi sopimus transaktioverosta. Puhemies, ennen kaikkea haluan onnitella Kyprosta, miten se on hoitanut näitä monivuotisen rahoituskehityksen neuvotteluja. Ja tämä on ensimmäinen kokemus kiertävästä puheenjohtajasta tälle saarivaltiolle. Kyproslaiset, kuten brittiläiset, huoma- tunnustavat Vasta nyt rahalle tärkeyden. Tietysti EUn täytyy auttaa luomaan työpaikkoja ja mahdollistamaan kasvua kuitenkin. Brittipääministeri David Cameron on tehnyt aivan selväksi, että nippuuden aikana on täysin hyväksymätöntä brittijulkisuudelle, brittiyleisölle, että vaaditaan jäsenmaksualennuksen lopettamista sekä kasvujen kuluttamista. Toiseksi suuri nettomaksajahan Britannia on. Pitäisi varoittaa, että, Cameron pitäisi varoittaa, että hän on mahdollista käyttämään veto-oikeutta ja voidaan sitten mennä hätärahoitukseen jäädytyksen perusteella. On paljon budjettikohtia, joita voidaan ää, leikata. Ja Strasbourgin toimipaikan tietysti lopettaminen olisi paikallaan maatalouspolitiikka, sosiaalirahasto, tietysti tutkimus- ja tuotekehitys, myös infrastruktuuriprojektit, lääketieteelliset projektit saisivat uusia, mutta nyt britti-ihmiset todellakin ajattelevat, että ei ole aivan liian rahaa ja voisi tehdä paljon vähemmällä paljon enemmän. Mrs. McAvey. Rova McAvey, olkaa hyvä. Kiitos. Viime vuosien aikana kaikki tiedämme, että kansalliset budjetit ovat olleet suuremmat kuin EU-politiikka on painottanut kasvua. Kaikkien eurooppalaisten kansantalouksien kasvulle ja jäsenvaltioiden kasvulle ja mukaan lukien EU on tärkeää saada finanssitalo kuntoon. Äänestin ehdotuksen puolesta, koska se on erityisen tärkeää, jotta voidaan hoitaa eurokriisiä. Kun jäsenvaltioille annetaan budjettikehykset, kansalliset parlamentit sitten rakenteistavat omat budjettinsa sellaisella tavalla, joka edesauttaa kasvua. Jos vajeiden annetaan jatkua kasvamistaan, niin se pysäyttää kasvun EU-taloudessa. Kiitos. Ja, vielen Dank, niin paljon kiitoksia puhemies. Minä haluaisin vielä tässäkin kohdin pyytää jäsenvaltioita toimimaan oikeudenmukaisesti tois, toistensa kanssa, koska hän se voi olla niin, että jäsenvaltiot ö, käyttävät tässä toista, ö, kahta hattua. Yhtä he käyttävät Brysselissä ja havaitsevat, että Euroopan unionin ja komission täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Me tarvitsemme uusia ohjelmia taloudelle ja innovoinnille, eli tarvitsemme enemmän rahaa. Sitten nämä henkilöt palaavat takaisin ja jäsenvaltioiden pääkaupungeissa totta kai pyritään siihen, että todetaan, että halutaan lähettää vähemmän rahaa Brysseliin. Yksi on fakta, sitä ei tarvitse pohtia. Joka haluaa antaa vähemmän rahaa Brysseliin, niin ei tietenkään saa yhtä paljon myöskään takaisin, joten pyytäisin todellakin sitä, että tässä kohdin me toimimme oikeudenmukaisesti toisemme kohtaan. Yhtäältä, kun ajatellaan äh, näitä hankalia tilanteita jäsenvaltioissa, niin täytyy ottaa huomioon, mutta täytyy pitää huoli myöskin siitä, että ne ohjelmat, joita unioni tarvitsee, joita se tarvitsee jäsenvaltioilleen, jotta taloudellinen kehitys saadaan eteenpäin, että ne edelleenkin ovat toiminnassa. Kiitoksia. Mr. Bielan. Herra Bielan. Puhemies, nykyisellä ohjelmakaudella toteutamme budjettia niin, että uudet jäsenvaltiot ovat mukana, myös Puola. Nyt voimme jo arvioida, että että määrärahojen käyttäminen on myötä vaikuttanut yhden kehitykseen ja siihen, että talousmahdollisuuksia on tasoitettu. Kyseinen mietintö, vaikka se ottaakin tärkeitä vaatimuksia huomioon, siinä on myös liikaa komission puolelta leikkauksia. Prioriteettitehtävä talousalueella mielestäni on yhtenäismarkkina-aloitteen toimien toteuttaminen. Siinä tarvitaan myös sitä, että PK-yrityksille mahdollistetaan paremmin pääsy saamaan rahoitusta EUn eh, rahoituksesta. Tässä täytyy erityisesti tukea yrittäjyyttä. Se, että yhtenäismarkkinat toimisivat hyvin, niin siinä tarvitaan tietysti myös kuluttajan suojaa. Tässä vetoankin siihen, että tähän tarkoitukseen käytetyt rahat olisivat suuremmat, koska nyt nykyisellään ne eivät riitä. Kiitos. Thank you, Mrs. Manescu. Kiitos sitten, rouva Manescu. Domnule președinte, am uh, votat în favoarea raportului. Kiitos uh, puhemies. Äänestin uh, tämän mietinnön puolesta, jossa käsitellään monivuotista rahoituskehystä. Se on varsin hyvälle pohjalle valmisteltu mietintö. Siinä keskitytään korkean elintason ylläpitämiseen, koulutus- ja kasvukysymyksiin ja ylipäätään Euroopan unionin kansalaisten tilanteen parantamiseen. Kohesiopoliittiset toimet ovat mielestäni hyvä asia. Sen kautta on mahdollista löytää ratkaisuja muun muassa 2020 strategian toteuttamiseksi käytännössä. On selvä, että jos kohesiopolitiikkaa halutaan harjoittaa täysipainoisesti, meidän on saatava riittävät varat käyttöön, joka tarkoittaa ainakin tämänhetkistä tasoa. Olisi äärimmäisen epäoikeudenmukaista rankaista tiettyjä alueita, jotka jo muutenkin ovat taloudellisesti heikommassa tilanteessa. Kiitos, herra Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter Paljon kiitoksia, puhemies. Monivuotoisen rahoituskehykseen haluan tehdä kolme huomiota. Ensinnäkin varoja on pienennettävä. EUn pitäisi keskittyä ydintehtäviin. Tämä oli erittäin hyvä parlamentin puhemiehen Schulzin ehdotus. Mutta en kuitenkaan voi puoltaa tätä hänen vetomustaan tähän eurooppalaiseen keskittämiseen, mutta rakennerahastoja voitaisiin käyttää jäsenvaltioiden kaikkein köyhimpien alueiden hyväksi. Ja sitten nämä Euroopan unionin omat varat. Euroopan parlamentti haluaa saada tuosta transaktioverosta ja myöskin arvonlisäverosta oman siivunsa – tuohon, noihin omiin varoihin. Tämä ei kuitenkaan ole toivottavaa. Jäsenvaltiot eivät ole eh, niin eh, paljon kuitenkaan kuluttaneet kuin mitä nähdään tuossa budjetissa 2013. Unionihan on eh, jäsenvaltiossa käytettävissä, vaikka tilanne ei aina näytäkään siltä, kun tilanne on näinkin hankala. Kiitos, herra Messerschmidt. Aiemmin päivällä äänestettiin monivuotisista rahoituspuitteista ilmeisesti. Se oli tärkein, mutta, anteeksi, suurin, mutta ehkä tärkein äänestys, joka meillä on parlamentin jäseninä. Oli kymmenien miljardien kruunujen edestä kohtia ja sitten miten rahaa pitäisi käyttää 2014-2020 välillä. Mielenkiintoinen, miten olivat nämä protestit salista. Minun ryhmäni oli vaatinut, että meillä pitäisi olla nimenhuutoäänestys, että kansalaiset voivat nähdä, että kuka on äänestänyt mitenkin, kun ajatellaan rahojen käyttöä. Kun tuhansista miljardista äänestetään ja komissio jota vastuutaan, se osoittaa, miten parlamentti ja EU-järjestelmä toimivat. Mitä päätökset tehdään, niin sitä vähemmän tässä otetaan vastuuta ja se ei ole mitään demokratiaa. Herra uh, uh, Kiitoksia. Minä olin paikan päällä tänään keskustelussa aamupäivällä ja mielelläni tuin tänään tehtyä esitystä. Nämä monivuotiset, tämä monivuotinen rahoituskehys on äärimmäisen tärkeä ja kuten totesin, meidän täytyy ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin marraskuun loppuun mennessä. Niin kuin herra Van Rompuy totesi, meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy olla yhteistyössä. Ja kaikkien pääministereidenkin täytyy tehdä yhteistyötä. Sitten toinen asia, jonka haluaisin mainita. Te itse olette vastuussa yhdestä paikasta. Ja mielestäni meidän tulisi pitää kiinni tästä menettelystä, koska tämä on parempi, kuin ajatellaan varainkäyttöä. Se vähentää äh, esimerkiksi matkakustannuksia. Noin 108 miljoonaa euroa vuodessa säästettäisiin ja meidän täytyy todellakin säästää. Ruvasi Morskaille paikalla, mutta Rova Basescu. Am votat în favoarea acestui raport deoarece Kiitokset äh, puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, äh, koska Euroopan unionin äh, rahoitus on äärimmäisen tärkeää Euroopan unionin kansalaisten kannalta, varsinkin työllisyyden lisäämisessä hengessä. Samoin sitä kautta on mahdollista parantaa muun muassa koulutuskysymyksiä. Euroopan unionin jäsenmaat joutuvat jatkossakin tekemään leikkauksia, jotta ne pystyisivät toimimaan tämänhetkisessä tilanteessa. Romaniassa kuitenkin on vaikeuksia pysytellä Euroopan unionin rahoituksen puitteissa – Tarvitsemme entistä kohdan, kohdennetumpaa rahoitusta, jotta muun muassa maataloussektorilla pystyttäisiin pysyttelemään tilanteita sala. Herra Enä. Merci, monsieur le président. Kiitokset puhemies puhumme eh, mietinnöstä, jossa yritetään sanojen tasolla löytämään ratkaisu kriisiin, mutta käytännössä eh, tilanne ei tällä tavoin kyllä ratkea. Nämä ovat ultraliberalistisia suunnitelmia, jotka eivät ota huomioon Euroopan unionin eri jäsenmaiden tilannetta ja niiden eh, budjettikysymyksiä on aivan mahdotonta toimia näissä puitteissa. Päinvastoin otamme takapakkia. Nyt on vihdoinkin otettava uusi kurssi. Julkiset palvelut on otettava entistä paremmin huomioon myöskin sosiaalinen suojelu, sosiaaliturvan parantaminen. Se on välttämätöntä näissä olosuhteissa. Euroopan unionin työntekijät on niin ikään otettava nyt katsemme kohteeksi, koska muutoin emme pysty heidän tilannettaan parantamaan. Thank you on the Hana. Kiitoksia. Sitten oli mietintö, herra Messerschmidt. Thank you, Chair. Kiitos, puhemies. Tämä mietintö, no niin, tässä on kyse EUn omista varoista. Minä äänestin sitä vastaan, sillä ne yksityiskohtaiset eh, muutokset, joissa tässä tehtiin, varsinkin kun ajatellaan arvonlisäveron keruuta, niin tässähän EU ei enää saa shekkiä kerran vuodessa, vaan se haluaa todellakin saada kansalaisiltaan entistä enemmän. Monet ajattelevat tässä kerosiiniveroa, toiset jotakin muuta. Monet haluavat myöskin suoraa verotusta ja esimerkiksi tämä transaktiovero. No tämä nyt riippuu siitä, että mitä ryhmää kuuntelee. Meidät on valittu suoraan ja tässä sitten ajatellaan, että voidaan sitten myöskin suoraan ikään kuin hakea kansalaisilta rahat lompakoista. Komissio on tarkoitus tehdä ehdotus ja niillä, sillähän on myöskin etuoikeus, että sitä ei ole mitenkään valittu suoraan, vaan se nimeää itse itsensä, joten tämä omien varojen kysymys ei kuulu tähän. Puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska Euroopan unionin omien varojen käytön parannus on kaikkien edun mukaista. Kyse on arvonlisäveron perustuvista omista varoista ja mielestäni sillä on äärimmäisen suurta merkitystä Euroopan unionin yleisen talousarvion kannalta. Se voi nimittäin, osa, nimittäin osaltaan vaikuttaa siihen, että jäsenmaiden rahoitus vähenee, kun ALV-perusteista omavarajärjestelmää kasvatetaan. Se on myöskin yksinkertaisempi ja avoimempi järjestely. Myöskin hallinnollisia kuluja voitaisiin tätä kautta vähentää. Kuitenkin jonkun verran ikäviäkin huonoja puolia tulee tämän järjestelmän mukana ratkaistavaksi. Omien varojen järjestelmä on osiltaan monimutkainen, mutta mielestäni siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja sitä kannattaa edistää. Tähän päättyvät äänestysselitykset. Istunto jatkuu kello kolme.